listalla nimittäin seuraavien mietintöjen lyhyt esittely. Artiklan 45 kohta 2 mukaisesti työjärjestyksestä me tulemme nyt tarkastelemaan eri mietintöjä. Ja ensin saa ensimmäinen esittelijä Bastian Belder puheenvuoron hänen mietinnöstään kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin. Teillä on neljä minuuttia, Belder. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Mielelläni nyt käytän tätä tilaisuutta hyväksi esittelemään oman tekstini juuri kauppataloussuhteisiin liittyen. Meidän täytyy korostaa kyseisten maiden eurooppalainen ulottuvuus. Me emme voi vain ja ainoastaan luvata ja jättää lupaukset täyttämättä. Tämä koskettaa myöskin Länsi-Balkania. Länsi-Balkani tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä, räätälöityjä jäsenyysmahdollisuuksia. Me emme tarvitse pelkkiä sanahylsyjä. Tärkeää on, että Euroopan unionina, unionilla on nyt todellakin velvollisuus tarjota näille maille sen, mitä se on joskus luvannut. Tiedämme, että muun muassa Länsi-Balkani on strategisesti Euroopan unionin kannalta tärkeässä asemassa. Mitä tekstissä käytännössä sanotaan? Me haluamme, että SEFTA vahvistetaan entisestään, koska se pystyy vahvistamaan juuri alueen sisäistä integraatiota, koska se on näille kyseisille maille erittäin tärkeää, koska sitä kautta näille maille tarjotaan mahdollisuus päästä käsiksi Euroopan unionin markkinoihin ja lopulta myöskin Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Euroopan unioni pyrkii suurin ponnistuksin stimuloimaan kyseisten maiden toimintaa, ja minä uskon, että paikallisviranomaisen toimijoita kouluttamalla Euroopan unioni voi kantaa kortensa kekoon. Arvoisa puhemies, silloin kun lähdin laatimaan tätä mietintöä, niin kävin keskusteluja Den Haagissa kollegoitteni kanssa näistä kysymyksistä ja olin tyytyväinen, että tämän government to government järjestelmä, jota maani hallitus on soveltanut, niin on toiminut aika hyvin. Tiedän, että kyse on räätälöidystä lähestymistavasta, eli Länsi-Balkanin maille pyritään tarjoamaan räätälöityjä mahdollisuuksia heitä tukemalla. Haluaisin korostaa yhtä mietinnöstä löytyvää kohtaa, nimittäin energiayhteistyö. Se on erittäin ajankohtainenkin aihe. Se on strategisesti kysymys, tärkeä kysymys, koska me tiedämme, että Länsi-Balkanin alueelta voi löytyä uusia öljy- ja kaasuesiintymiä. Tätä tulisi korostaa entisestään. Ja jo muutamia vuosia sitten me hyväksyimme mietinnön, jossa sanottiin, että meidän tulisi löytää energia-alan eurooppalainen ulkosuhdepolitiikka. Ja kun katson tämänhetkistä tilannetta, niin se todellakin osoittaa, että tällaista strategiaa tarvitaan. Tämän viestin halusin välittää komissiolle ja myöskin neuvoston suuntaan. Me emme saa jättää ketään tämän yhteistyön ulkopuolelle. Minä olen käynyt useampaan otteeseen Länsi-Balkanin alueella ja tiedän, minkälaisia tarpeita kyseisellä alueella on. Ja mie... olen kansainvälisen kaupan valiokunnan ja erityisesti kollega Bentinin ja Ikevanen Brukin kanssa käyneet Serbian ja Kosovon alueella ja ensi viikolla tarkoituksena järjestää uusi tai toteuttaa uusi käynti alueella ja sitä kautta lisätä tämän mietinnön merkitystä. Meidän täytyy saada Länsi-Balkanin alueelle, alue lähemmäs Euroopan unionia ja Brysseliä ja tämä edellyttää, että me tarjoamme tälle alueelle myöskin tietynlaisia tulevaisuuden näkymiä. Ja minä todellakin toivon, että Länsi-Balkanin eri maat voivat nauttia tästä mietinnön sisältämistä tarjouksesta. Kiitoksia. Eh, eh, Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Belderiä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Teidän mietintönne tulee sellaisen aikaan, kun Länsi-Balkan lähenee ja lähenee EUta, ja se antaa kattavan yleiskuvan kysymyksistä, jotka ovat etusijalla Länsi-Balkanin ja EUn kauppa- ja taloussuhteissa. Haluaisin keskittyä muutamiin asioihin mietinnössäni. Länsi-Balkanin alueena on tärkeä kumppani EUlle viime komission tiedonanto Länsi-Balkanista maaliskuulta 2008 korostaa sitä, kuinka EU on voimakkaasti sitoutunut alueen eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja korostaa vapaakauppasopimusten merkitystä alueen taloudellisen kehityksen kannalta. Komission esittelijän kanssa samaa mieltä, että EU-näkymät voivat toimia katalysaattorina tälle alueelle mitä tulee talouskehitykseen ja rauhaan ja vakauteen. Komissio on myös samaa mieltä siitä, että Kööpenhaminan kriteerien saavuttaminen on tärkein kriteeri, kun arvioidaan näiden maiden kykyä liittyä Euroopan unioniin. Länsi-Balkani on yksi EUn tärkeimmistä kauppakumppaneista ja tärkeät siteet alueelle ovat siksi elintärkeät alueen talouskasvun edistämiseksi. Kuten mietinnössä aivan oikein sanotaan, kaupan vapauttaminen ja integraatio on kulmakivi alueen vakauttamisessa, assosiaatioprosessissa ja EU on saavut, yrittänyt saavuttaa tätä tavoitetta Länsi-Balkanin maiden kanssa kolmella tasolla. Ensinnäkin kahdenvälisellä tasolla EU on antanut yksipuolisia etuja Länsi-Balkanin maille vuodesta 2000 helpottaakseen eh, näiden maiden vientiä EU-markkinoille. Eh, komissio on neuvotellut vapaakauppasopimuksia osana vakaus- ja assosiaatiosopimuksia. Eh, tällä tavoin voidaan luoda edellytykset poliittisille ja taloudelliselle uudistuksille ja edistää Länsi-Balkanin integroitumista EU-hun, esimerkiksi mitä tulee yhteisön säädöstön. Toiseksi alueellisella tasolla Euroopan komissio on toiminut mm, välittäjänä, helpottajana, mitä tulee Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen ja on antanut rahoitustukea ja teknistä tukea SEFTAn sihteeristölle ja osapuolille tämän sopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Samanaikaisesti Euroopan komissio äh, arvostaa kovasti tämän sopimuksen alueellista omistajuutta ja tunnustaa, että SEFTA on todella tärkeä mm, alueen paremmalle integraatiolle. Se luo pohjaa Länsi-Balkanin täydelle osallistumiselle EUn yhtenäismarkkinoille. Lisäksi SEFTA on luonut kaikki tarpeelliset rakenteet, jotta voidaan keskustella kauppaan liittyviä sitä aiheista alueellisella ja kahdenvälisellä tasolla. Tämä on tärkeää, jotta voidaan helpottaa ja syventää alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita. EU-komissio tulee jatkossakin seuraamaan SEFTAn täytäntöönpanoa ja se tulee raportoimaan siitä vuosikertomuksissaan vuosikertomuksista, mitä tulee liittymistä prosess, valmistelevaan prosessiin. E on myös valmistellut näiden maiden liittymistä VTOon, koska tämä on tärkeä askel, jotta ne voisivat osallistua tehokkaasti maailmanlaajuiseen talouteen. EU on mobilisoinut kaikki tarpeelliset ja olemassa olevat politiikka. Kreikan välineet tukeakseen Länsi-Balkanin maita uudistuksissa ja alueellisessa yhteistyössä. E, liittymistä ennakoivat välineet ovat tärkeitä, jotta tämän alueen pitkän tähtäimen tavoitteita voidaan toteuttaa. 2007-2013 rahoitus tälle aloille on 11,5 miljardia euroa. Ja mm, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Euroopan komissio on aloittanut vuoropuhelun kaikkien maiden kanssa tällä alueella, jotta voitaisiin saada aikaan tiekartta viisumien poistamiseksi. Komissio siis tekee kaikki tarpeelliset toimet vahvistaakseen kauppasuhteita ja edistääkseen Länsi-Balkanin taloutta niin, että se lähentyisi niin paljon kuin mahdollista EUta. Ja lopuksi haluaisin vielä onnitella esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä ja olen iloinen voidessani sanoa, että komissio on samaa mieltä sen pääpiirteistä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. tämä, tästä mietinnöstä äänestetään huomenna aamulla. Nyt siirrymme seuraavaan mietintöön. Edustaja Merit McGuinnessin mietintö, yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketulo. Teillä on neljä minuuttia. Uh, thank you, kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Aloitin tämän mietinnön